Okay, colleagues, um, we have... No niin, kollegat. Olemme päässeet kohtaan neljä. Odotimme esittelijää ja olen iloinen siitä, että herra Schoger on tullut paikalle. Haluaisin kiittää kollegoita siitä, että he ovat täällä lojaalit, kovasti työtä tekevät eh, jäsenet. Me lykkäsimme eh, tätä äänestystä ja olen, eh, arvostan sitä, että olette täällä paikalla. No niin, nyt mennään esityslistan kohtaan neljä. Katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen 2017 kansalaisten oikeuksista vahvempia demokraattisen muutoksen unionissa. Esittelijä on edustaja Sogor. Hän esitteli äh, lausunto luonnonsensa 4. syyskuuta 118 tarkistusta on jätetty ja nyt meillä on mahdollisuus keskustella niistä. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että olemme 54 artiklan mukaisesti assosioitu valiokunta. Tässä on kyse turvallisuusuhista, EU-kansalaisten suojasta ulkomailla e, ja e, rikosten e, uhrien suojasta. Edustaja Sogor, olkaa hyvä. Thank you, Chair. <clears throat> As I mentioned during the... Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten mainitsin mietintöluonnoksen esittelyssä, kansalaisuuskysymykset kattavat monia seikkoja Euroopan unionin lainsäädännössä ja niitä oli vaikea tivistää yhteen mietintöön. Siksi on hienoa, että kollegat auttoivat minua saattamaan hiukan lihaa luiden päälle. Meillä oli 118 tarkistus, liittyvät turvallisuuskysymyksiin, kansalaisten suojeluun ja rikosten uhrien suojeluun. Myöskin tätä on laajennettu uusille aloille, kuten syrjimättömyyteen Euroopan unionin kansalaisten parissa. Suurin osa tarkistuksista oli näillä linjoilla erityisesti viitattiin kotoperäisiin vähemmistöihin tai kansallisiin kielellisiin vähemmistöihin. Meillä on erittäin huolestuttavia romani, LGBTI ja muiden vähemmistöjen, kuten iäkkäiden henkilöiden kohdalla tapahtuvia huolia. Me tarvitsemme lisäsuojelua näille ryhmille, jotta voisimme taata syrjimättömyyden toteutumisen ja tasapuolisuuden. On hienoa, että meillä on tukea jälleen kerran sille, että Euroopan unionin kansalaisuus voi toimia vain, jos meillä on vahva oikeudellinen puitteisto, joka takaa oikeusvaltioperiaatteiden toteutumisen ja perusoikeuksien toteutumisen ympäri Euroopan unionin. Me käsittelemme myöskin sitä, kuinka Brexit vaikuttaa Euroopan unionin kansalaisten oikeuksiin. Tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys miljoonille kansalaisille Englannin kanaalin molemmin puolin. He ovat perustellusti huolissaan ja stressaantuneita tällä hetkellä tilanteesta. Kaikilla näillä ja muillakin alueilla, joita en ehdi mainita, teemme töitä ja haluaisin kiittää varjoesittelijöitä yksittäistä tarkistuksista ja odotan mielenkiinnolla hyvää yhteistyötä ja kompromissitarkistusten laatimista. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Shogor. Haluaako joku varjon esittelijöistä puheenvuoron? Entä Weidenholzer? Minä halusin vain kiittää esittelijää. Mielestäni tämä, äh, meillä oli hyvä työskentely henki. Pystyimme todella keskustelemaan koko aiheesta ja löysimme monta kompromisseja. On muutamia äh, kinkisiä kysymyksiä ratkaistavana, mutta olen varma, että pystymme ne ratkaisemaan. Äh, tämä on tärkeä panos valiokunnaltamme mielestäni. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Abi Gracias en primer lugar por su... Kiitoksia. Ensin kiitän tietenkin esittelijää työstä ja ottaisin esille joitakin kysymyksiä, jotka ovat meille tärkeitä. Tiedämme, että tämä lausunto pyrkii saamaan aikaan tällaisen yhteisen käsitteen kansalaisuudesta ajatellen kaikkia eurooppalaisia, mutta kuitenkin meistä tässä ei ole juurikaan järkeä, jos unohtaan epätasa-arvo, jota löytyy yhteiskunnistamme. Siksi on us- vähän e- turha puhua kansalaisuudesta, jos ei puhuta leikkauspolitiikasta yksityistämispolitiikkaa julkisissa palveluissa ja näin ollen epätasa-arvoa julkisten palvelujen saannissa, koulutus, terveyskysymykset, e- energia-asiat. Nämä asiat liittyvät suoraan kansalaisuuteen. Tässä mielessä tietenkin olemme tehneet tarkistuksia myös. Sitten meistä on tärkeää, että selkeästi tuomitaan se, että turvallisuuspolitiikassakin usein leikataan kansalaisten oikeuksia. Sitten olemme tehneet tarkistuksen, jossa vaaditaan, että syrjinnän vastainen direktiivi asia otettaisiin uudestaan käsittelyyn, koska on monenlaista väkivaltaa, xenofobian perustuvaa ja muuta. Ja tässä myös hyökätään tiettyjen kansalaisten oikeuksia vastaan suoranaisesti. Sitten vielä lopuksi meistä emme voi puhua kansalaisten oikeuksista, jos emme välitä siitä, että on tärkeä osa ihmisiä yhteiskunnassamme, jotka elävät kanssamme, eikä heillä ole mahdollista saada kansalaisuutta, eivätkä voi nauttia näistä oikeuksistakaan. EU:ssa e on 11 miljoonaa henkilöä, jotka ovat maahanmuuttajia tai muuten epälaittomassa tilanteessa, eikä heillä ole EU-kansalaisuutta. Tästäkin olemme tehneet joitakin tarkistuksia. Uskomme, että kaikki ne ihmiset, jotka elävät maissamme, heidän pitäisi myös voida olla kansalaisia ja saada kaikki oikeudet, jotka, jotka kansalaisuuteen liittyvät, nämä tarkistukset meiltä. Ja kiitän vielä uudestaan esittelijää. Thank you very much. And Mr. Kiitos oikein paljon. Edustaja Shogor, haluatteko tehdä yhteenvedon? Ette. Hyvä. Sitten tämä päättyy tähän. Äänestys Libessä järjestetään 6. marraskuuta. Ja nyt menemme seuraavaan taukoon. Soitamme edustaja Beserille, voiko hän tulla tänne niin pian kuin mahdollista, jotta voimme käsitellä seuraavan asian. Pyydän kärsivällisyyttä. Olen pahoillani. Tiedän, että tämä on torstai-aamu ja haluamme edetä niin pian kuin mahdollista. Me tässä kiusaamme kaikkia. Me jopa soitamme herra Vossille, että hänkin olisi valmiina tulemaan. Näin tapahtuu, kun ei ole äänestystä. Kaikille on aivan vapaaehtoista olla täällä. Before... Jos edustaja Voss tulee paikalle ennen edustaja Besereliä, äh, käsittelemme hänen mietintönsä ensin. Katsotaanpa, kuka tulee ensin. Pidetään ihan pieni tauko ja pyydän anteeksi. Kiitoksia. Okay, colleagues, let's, um, let's move on. We, we must. No niin, jatketaanpa. Meidän täytyy nyt edistyä. Tämä on torstai-aamu. Meidän pitää edistyä. Esittelijä on nyt täällä. Kiitoksia oikein paljon kärsivällisyydestä. No niin, menemme esityslistan kohtaan viisi, joka on toisen käsittelyn suositusluonnoksen käsittely. Kyse on äh, laittoman huumausainekaupan rikostunnusmerkistöjä ja seuraamuksia koskevien vähimmäissääntöjen vahvistaminen huumausaineen määritelmän osalta. Ja kunhan esittelijä on istuutunut, hän tulee käsittelemään parlamentin ensimmäisen käsittelyn kantaa. Se hyväksyttiin huhtikuussa 2014 ja viime toukokuuna päästiin yhteisymmärrykseen eh, neuvoston kanssa ja eh, Live hyväksyi sen 8. kesäkuuta 2017. Neuvoston ensimmäinen käsittely hyväksyttiin 25. syyskuuta ja se kuvastaa tätä väliaikaista sopimusta parlamentin kanssa. Parlamentin pitäisi hyväksyttää ensimmäisen käsittelyn kantansa seuraavaksi täysistunnossa. Oletteko nyt valmiina? Anteeksi, että kiirehdin teitä. Olin ihan toisella tätä rakennusta Meksikon delegaatiossa en tajunnut ole näin myöhässä. Uh, tiedän, että teillä oli kokouksia ja tiedän, että herra Vossillakin on. Kiitoksia, että olet täällä. Tiedän, että jotkut varjasittelijat eivät ole täällä, huomasin sen, mutta valitettavasti, koska on torstai-aamu, meidän täytyy nyt edistyä tässä asiassa. Mutta jos voisitte nyt esitellä tämän, olkaa hyvä. Niin, selitän niille, jotka sitten täällä ovat läsnä. Kiitos, kiitos kaikille. Kiitos puheenjohtaja. Tämä mm, mm, suositusluonnos koskien toista käsittelyaiheena direktiivi uusista psykoaktiivisista aineista. Tämä on tällainen menettelytavallinen kysymys pelkästään ja haluaisin hiukan esittää tiivistyksen tästä kuljetusta tiestä tähän mennessä, koska tämähän on hyvin tärkeä aihe. Uudet psykoaktiiviset aineet, aineet ovat suuri uhka terveydelle, kansalaisille EU-ssa, erityisesti nuoret ovat kohteena joka vuosi. Monet nuoret, enemmistö heistä miehiä, kuolevat, koska ovat käyttäneet psykoaktiivisia aineita. Euroopan huumeiden vastainen virasto on todennut, että uusia aineita tuli noin 1500 viime vuonna ja tämä tendenssi vain kasvaa uskomatonta vauhtia vuodesta toiseen. Internetmyynti on lisääntynyt näiden huumeiden kohdalla ja on helppo saada ja perustaa myös tällaisia kotilaboratorioita. Siksi EU on yhä vaikeampaa estää uusien psykoaktiivisten aineiden valmistusta. Puitepäätös vuodelta 2014, silloin jo totesimme, että se ei ollut tehokas estämään näiden aineiden leviämistä. Näin ollen komissio laati uuden asetuksen ja sen seurauksena tuli uusi direktiivi, jotta voitaisiin vastata tähän haasteeseen. Ja tässä minua on tukenut herra Boni tässä työssä. Hän käsitteli tätä asetuspuolta viisi vuotta myöhemmin. Niin lopultakin sitten päädyimme hyvään sopimukseen. Tämä ei ollut helppoa, mutta onnistuimme tässä sekä direktiivi että asetus. Ne ovat käyneet pitkän tien läpi, niin kuin sanoin. 2014 komissio hyväksyi oman ja sitten meillä on ollut eri puheenjohtajakausia tarkoituksena järjestää trilogineuvotteluita, mutta mikään ei näistä onnistunut. Sitten Maltan puheenjohtajakauden ansiosta saimme aikaan yhteisymmärryksen. Molemmat mietinnöt, erityisesti minun tapauksessani tämä direktiiviasian käsittely, josta puhun nyt, on mielestäni menestys ollut parlamentille, koska tässä otettiin huomioon monet meidän pyynnöstämme esimerkiksi yhden asian puolesta, erityisesti taistelemme trilogeissa neuvosto alun perin oli hyvin kaukana meidän kannoistamme, mutta lopulta sitten onnistuimme. Ensimmäinen asia, dekutussäädös, joka liittyy täytäntöönpanoon, parlamentti laati tekstin, komis, jota komissio hyväksyi tämän delegoidun säädöksen sitten eri puheenjohtajakausien jälkeen, pitkien neuvottelun jälkeen se hyväksyttiin ja onnistuimme saamaan delegoidun säädöksen. Tällä hetkellä neuvosto on asiasta samaa mieltä. Sitten toinen ongelma, este, oli tämä sopimustoimijoiden välillä koskien delegoitujen säädöksiä. Tässä on kyse neuvoston ehdotuksesta, että hyväksyttäisiin delegoituja säädöksiä, jotka myönnettäisiin komissiolle tietyksi ajan jaksoksi ilman kumoamisoikeutta. Parlamentti ei tästä ollut samaa mieltä. Meistä oli parempi vaihtoehto kaksi toimiltävässä sopimuksessa, to, sopimuksessa, joka tarkoittaa sitä, että delegointisäädöksiä olisivat voimassa vain saman ajan, elleivät sitten parlamentti tai neuvosto vastustaisi tätä. Siis jos ei sanota mitään, niin näin toimittaisiin, eikä pitäisi joka kerta aloittaa nollaa uuden direktiivin kohdalla. Tästä ei pitänyt enää välittää, vaan vain laajentaa tätä aikaa. Lopulta neuvosto oli samaa mieltä. Sitten vielä yksi viimeinen kohta. Saimme aikaan sopimuksen parlamentin ehdotuksesta poistaa kohta neljä artiklasta yksi Tämä tarkoittaa sitä, että jos komissio on sitä mieltä, että ette ei ole tarpeen hyväksyä delegoitua säädöstä, jotta otettaisiin mukaan psykoaktiivisia aineita huumemääritelmään, niin yksi tai useampi jäsenvaltio voi pyytää komissiolta, että se edelleenkin toimisi näin ilman delegoitua säädöstä. Sen jälkeen kun oli kuultu Maltaa, puheenjohtajavaltiota ja neuvoston juridista yksikköä, niin lopultakin oltiin samaa mieltä meidän ehdotuksestamme, että poistaisin tämä kohta. Parlamentille ja komissiolle tämä oli hyvin tärkeä kysymys. Mielestäni olemme saaneet aikaan hyvän tuloksen ja haluaisin kiittää Maltaa puheenjohtaja puheenjohtajavaltiota tästä työstä ja tasapainosta, kun saimme aikaan. Kiitän myös komissiota sen osuudesta ja kiitän kaikkia avustajia ja tietenkin herra Bonia, jotta saimme aikaan tämän mm, ö, tuloksen. 9.10. on tarkistuksen jättöaika ja sitten tästä äänestetään 19.10. Libe-valiokunnassa. Thank you very much, um, Teresa. You... Kiitoksia oikein paljon, Teresa. Todellakin sanoit kaiken. Eh, ja se näkyy myös kuulemisessa. Viime viikolla oli erinomainen kuuleminen, joten kiitoksia. Äh, Käsittelet kumpaakin asiaa, asetusta ja direktiiviä. Edustaja Boni, olkaa hyvä. thank you very much. Uh, Aivan aluksi paljon kiitoksia Teresa. Olen sitä mieltä, että sinun uh, um, tietämyksesi aikaisemman parlamentin ajoilta ja näiden ratkaisujen puolesta silloin tekemäsi työ ja päättäväisyys kahden viime vuoden aikana on ollut niitä ratkaisevia tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet siihen, että nyt olemme lopultakin saattamassa tämän ratkaisun päätökseen. Luonnollisesti minä ja kaikki me ymmärrämme, että hyvin paljon tärkeitä asioita eurooppalaisille jäsenmaille liittyy tähän, mutta mielestäni meidän täytyy ymmärtää, minkä tyyppisiä vaaroja huumeisiin liittyy ja erityisesti uusiin psykoaktiivisiin aineisiin liittyy. Kun puhumme humausaineista, kyseessä on ainevarainen aine, mutta lääkäreiden on helpompi äh, antaa hoitoa, toimia – kun sitten taas näiden uusien psykoaktiivisten aineiden suhteen tietoa ei ole yhtä paljon niiden vaikutuksista terveyteen. Tämä on hyvin dramaattinen tilanne ja vaikea löytää oikean tyyppisiä hoitoja. Tämä direktiivi on kipeästi tarpeen, että voisimme saattaa asiat järjestykseen. Ja myöskin parlamentin on tärkeää taistella sen puolesta, minkä tyyppinen säädös toteutuu. Me tunnemme, että olemme vastuussa kansalaisillemme ja meidän tulee olla mukana löytämässä ratkaisua. Ja myöskin äh, asetus, joka liittyy EMCDDAhan, minä olen sitä mieltä, että on aivan selvää, että meillä pitää olla vahva varhaisvaroitusjärjestelmä ja yhteistyötä jäsenmaiden välillä. Meidän täytyy nimetä ilmiö ja valmistella – tietä sille, että tiettyjä aineita voidaan kieltää kaikissa Euroopan unionin jäsenmaissa. Tämä oli hyvin vaikeaa taistelua jäsenmaiden kanssa, on pakko sanoa, mutta lopultakin haluaisin todeta, että Maltan puheenjohtajuus kauden ansiosta ja Teresan ansiosta olemme onnistuneet. Kiitoksia. Kummankin teidän kova työ näkyi viime viikkoissa kuulemisessa. Olette kovasti tehnyt työtä ja olleet huomion keskiössä ja saitte kyllä välitettyä yleisöllänne tämän aiheen merkityksen. No niin, täältä puuttuu valitettavasti joitakin varjoesittelijöitä. Tämä on tämän torstai-aamun aikataulun ongelma. Mutta jos kukaan muu ei halua puheenvuoroa, niin sitten se tarkoittaa, että minä kiitän Teresaa hänen työstään tämän asian parissa. Ja hän sanoi, että äänestys on 9. Äh, lokakuuta, se koskee myös herra Bonia. Äh, valitettavasti jotkut varjoesittelijät eivät ole täällä, mutta kiitoksia vielä kerran Teresa. Sitten, hyvät kollegat, Voimmeko siirtyä seuraavaan asiaan? Onko herra Vos tulossa? Tarkastan vain. Katson tuonne EPPn henkilökunnan suuntaan. Hän ei vastaa puhelimeensa tällä hetkellä. Teemme parhaamme. Hyvät kollegat, pyydän teiltä kärsivällisyyttä. Odotamme, että herra Vos tulee tänne valiokuntaan. Kiitos. Ja kun hän tulee, niin menemme seuraavaan kohtaan esityslista. Ja varmasti lopetamme kokouksen ennen äänestyksiä. Kiitoksia kärsivällisyydestä. Meillä on enää yksi asia esityslistalla ja siinä se. Sorry.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 Colleagues, we, we're still trying to get Mr. Voss. Thank you again for your patience. Kollegat, odotamme vielä herra Vossia. Ähm, odot, kiitos kärsivällisyydestä, niin syytä teitä, jos lähdette, mutta kiitoksia vielä kerran. I would never inflict such a thing, Mr. Becker. I don't want you to sing either. <laughs> No, don't do it. comunico un chat.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 Mr. Voss has entered the room. Herra Voss on tullut saliin. Voin ilmoittaa, että herra Voss on paikalla. Ja hän on juuri istuutumassa. Thank you, Axel, for coming. Kiitos Axel, että eh, tulit tänne vähän aikaisemmin paikalle. Annan nyt Akselin hengityksen tasantua. No niin, hyvät kollegat, olen hyvin tietoinen siitä, että järjestetään valiokuntakokous ennen äänestyksiä torstaina. Ei, se ei ole kyllä mikään ideaalitilanne. Ja kiitän kaikkia jäseniä, jotka ovat alusta asti olleet täällä. Kiitoksia siitä, että olette tehneet kovaa työtä ja olette täällä Strasbourgin torstai-aamuna. Ja kiitos Serafos, että olette kuusi minuuttia ajoissa. Äh, tämä on erityinen tilanne. Yleensä tulette juuri ajoillanne äh, asianne varten. No niin, äh, nyt siis me käsittelemme tätä viimeistä asiaa tänä aamuna EUn oikeudellisen yhteistyön yksikkö Eurojust. Ja tässä tarkist käsitellään tarkistuksia. Tämä korvaa neuvoston päätöksen 2002-187, jota kor- muuttanut päätös 2009-426 ja tarkoituksena on Lissabonisoida Eurojust ja lisätä Eurojustin tehokkuutta antamalla sille uusi hallintorakenne. Jos herra Foss on nyt valmis, niin sitten pyydän häntä esittelemään meille tämän mietintöluonnoksen. Hän esitteli tämän mietintöluonnoksen heinäkuussa. Olemme nyt saaneet ensimmäiset tarkistukset ja hän tulee nyt puhumaan noista tarkistuksista. Äänestys on tarkoitus pitää 12. lokakuuta, joten ole hyvä aksel. Paljon kiitoksia. Kiitos myös kaikille niille, jotka ovat täällä eh, minua erikseen odottaneet. Sydämestä kiitokset. Komission asetusluonnos Eurojust-virastostahan esiteltiin jo vuonna 2013 ja sitä on siitä lähtien käsitelty live-valiokunnassa, koska me parlament parlamenttina pystymme tätä lausuntoa tai ehdotusta käsittelemään vasta kokonaisuudessaan. Meidän piti odottaa neuvoston käsittelyä Euroopan syyttäjän virastosta. E, ja halusin kiittää kaikkia siitä, että kaikki varjoesittelijät ovat jaksaneet seurata tätä. Tämähän on epätyypillinen tilanne, että olemme odottaneet ja nyt yritämme saada aikaan yhteisen mietinnön. Ja kiitän tästä erittäin hyvästä yhteistyöstä ja eh, ymmärtämyksestä, että ollaan huomioitu nämä eri tilanteet. 22. Eh, kesäkuuta tämä mietintö julkaistiin. 213 tarkistusta on tehty ja niistä haluaisin kiittää, koska ne osittain olivat hyvin rakentavia tarkistuksia. Siksi me olemme nyt kompromissineuvottelujen keskellä ja huomenna meillä on toinen tekninen kokous. Äänestys on, kuten sanoit, 12. lokakuuta. Kiistanalaisemmat kysymykset Eurojust-asetuksessa ovat tietosuoja ja Eurojustin suhde tähän uuteen eurooppalaiseen syyttäjänvirastoon. Ja kun on kyse tietosuojasta, niin omien tarkistukseni lisäksi meillä oli 97 tarkistusta. Tietosuojasta kuitenkin näkemykset olivat hyvin erilaisia. Minä äh, kannatin, että äh, annetaan tietojen käsittelyä koskevia erityisiä tietosäännöksiä. Äh, ja sitten, että erotetaan operatiiviset tiedot ja hallinnolliset tiedot. Hallinnolliset henkilötiedot säädellään sitten uudistettavalla asetuksella 45.201 Kaikki henkilötiedot otettaisiin mukaan tähän uudistettavaan direktiiviin 45-2001, näin sanotaan, mutta tämä asetus koskee kaikkia virastoja. Kun tässä on kuuse EPOsta, Europolista, Eurojustista, niin meillähän on hyvin erityinen tilanne, jossa mielestäni tietosuojasäännöksiä on katsottava vähän eri tavoin kuin tavallisissa virastoissa. Tähän asti siis tapaamisessa olemme saavuttaneet huomattavaa edistystä ja tehneet yhteisen kompromissiehdotuksen ja äh, meillä on jatkuvaa yhteyttä Cornelia Ernstiin, joka tekee mietintöä tästä ähm, asetuksen 45-2001 uudistamisesta. Tämä käsittelee siis ähm, tietosuojaa Euroopan toimielinten sisällä. Voin tukea kompromissia ainoastaan silloin, jos nämä säännökset eivät ehkäise ähm, näiden virastojen päivittäistä työtä. Jos tietosuoja ehkäisisi Eurojustin työtä, niin se ei ole mikään edistysaskel. Poliisi ja oikeudellinen yhteistyö Euroopassa äh, on rikollisuuden ja terrorismin tehokkaan torjunnan kannalta niin tärkeää, että me emme saa Eurojustin ja kansallisten viranomaisten työtä ehkäistä liiallisilla säädöksillä. Sitten suhte, suhde eurooppalaisen syyttäjävirastoon, siinä artikat 2, 3, 4 ja 41 ovat tärkeitä omassa mietinnössäni. Kannatin sitä, että äh, rikostutkinta tapahtuu jäsenvaltioiden tasolla ja eurooppalainen syyttäjävirasto ja Eurojust ähm, toimii ainoastaan Mm, toissijaisuus, läheisyysperiaatteen ja suhteellisuusperiaatteen pohjalta. Mm, Eurojustin ja EPPON välillä pitäisi kyllä olla läheistä yhteistyötä, mutta kummatkin virastot, niiden pitää pysyä tasa-arvoisina ja itsenäisinä. EPON erityisyyshän on suhteessa Eurojustiin se, että Eurojust toimii vapaaehtoiselta pohjalta. Jäsenvaltiot ottavat yhteyttä ja pyytävät, että rajat ylittäviä tapauksia tutkitaan paremmin. EPON kohdalla Eurooppalainen syyttäjävirasto voi itsenäisesti toimia, sillä on itsenäinen toimivaltuus. Tämä tekee sen eron. Meidän pitäisi kumpaakin vahvistaa ja yhdistää ne sillä tavoin, että ei tule minkäänlaista hierarkkisuutta niiden välille. Ja sitten niin, että Eurojust sitten vain antaa tukitoimia, vaan että jokaisella on olemassaolon oikeutuksensa toimivaltuuksiensa puitteissa. Tämä yhteys syyttäjän ja Eurojustin välillä on kuitenkin määriteltävä hyvin, jotta aukkoja ja päällekkäisyyksiä ei synny, ja tämä sama koskee yhteistyötä niiden valtioiden kanssa, jotka eivät osallistu EPPOon muistaakseni meillä on vain 20 valtiota, jotka osallistuvat EPOon, eli meiltä puuttuu kahdeksan valtiota. Ja kun on kyse näistä kahdeksasta valtiosta, niin me tarvitsemme hyvän selvät säännöt siitä, miten asia hoidetaan. Meillä oli tarkistuksia, jotka halusivat vahvistaa eurojustia, ja sitten meillä oli tarkistuksia, jotka haluavat alistaa eurojustin, ja lopulta eurojust prosentilla olisi vain pieni toimivaltuus, jolla se tukee EPPOa. Se ei onnistu, koska EPPOa ei ole rakennettu niin. Kompromissineuvotteluissa onnistuimme näissä asioissa kuitenkin saavuttamaan edistystä ja halusin vielä sanoa sen, että Eurojusthan on jo toiminut vuosien ajan ja se on tehtävänsä täyttänyt ja siksi meidän ei pitäisi mielestäni rajoittaa näitä toimivaltuuksia, vaan sopeuttaa siihen, että se toisaalta tukee Euroopan syyttäjävirastoa, mutta myös mahdollistaa oman toiminnan kannattaisin sitä, että nämä erityistoimivaltuudet rikosoikeudellisella saralla tulevat jäsenvaltioon. Sitten meillä on Euroopan syyttäjävirasto, joka käsittelee ähm, Euroopan unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvia petoksia ja sitten meillä on Eurojust niin, että kyllä rikosoikeudessa sitten pysyy tämä toissijaisuusperiaate. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos. Tässä oli aika paljon asiaa. Seuraavaksi heti SNDn varjoesittelijä Silvon ja Ivon Kaufman. Kiitoksia puheenjohtaja, vaikka tämä torstai-aamupäivä onkin hankala ajankohta keskustelu, niin poliittisesti se sopii kyllä, koska pianhan me äänestämme eurooppalaisen syytäjäviraston perustamisesta ja siksi on hyvä, että me täällä puhumme myös eurojustista. Myöskin ajan säästämiseksi haluaisin keskittyä vain muutamaan asiaan. Ensimmäinen on asia, jonka esittelijä herra Fos nosti esiin, nimittäin toimivaltuuksien jako Eurojustin ja syyttäjäviraston välillä. Mielestäni se on hyvin keskeinen kysymys ja todellakin, ja tässä esittelijä saa täyden tukeen, niin meidän on varmistettava, ettei synny aukkoja eikä päällekkäisyyksiä ja syyttäjän virastohan äh, aloittaa työnsä vasta 2020 ja siihen asti Eurojustin on äh, varmistettava äh, sellaisten rikosten seuranta, joka kohdistuu Euroopan unionin taloudellisiin etuihin. Ja sitten myöhemmin myös niiden valtioiden kanssa, jotka eivät osallistu tähän vahvistettuun yhteistyöhön EPON puitteissa. Äh, toinen asia, josta Axel Foss puhui, on tietosuoja. Mielestäni on todella tärkeää, että näissä teknisissä kysymyksissä äh, pääsimme yhteisymmärrykseen ja että tämä koko ähm, paketti päätyy tähän Euroopan toimielinten tietosuoja-asetuksen uudistukseen. Pari asiaa, jotka vielä herättävät kysymyksiä ja kritiikkiä minulla. Haluan muistuttaa siitä, että parlamentin ja neuvoston välillä 2012 laadittiin yhteinen kanta erillistä neuvirastojen rakenteesta ja meidän pitäisi noudattaa näitä suuntaviivoja myös Eurojustin kohdalla ja siksi mielestäni on järkevää, että Euroopan taso on edustettuna Eurojustissa kahdella komission edustajalla. Ja mielestäni meidän ei myöskään pitäisi liikaa sekaantua Eurojustin rakenteisiin, koska me kaikki tiedämme, että tämä virasto tekee erinomaista työtä ja meidän pitäisi myös luottaa Eurojustin edustajiin, että he pystyvät jotkut asiat ratkaisemaan itsekin, eikä meidän asetuksessa äh, jokaista viimeistä yksityiskohtaa pidä määrätä. Sitten ihan oikea ongelma vielä. Äh, puheenjohtaja sanoi, että äänestys 12. päivä Axel Foskin sen sanoi. Minun vaikutelmani on se, että äh, emme ole vielä niin pitkällä kompromissineuvotteluissa. Meidän pitää todellakin käydä kaikki kompromissit vielä läpi joistakin kompromisseista ei ole vieläkään neuvoteltu. En usko, että pystymme noudattamaan tätä määräaikaa ja todella pyydän, että jotta saamme aikaan hyvän tekstin, emme järjestäisi äänestystä 12. päivä, jotta meillä olisi vielä enemmän aikaa äh, käsitellä yksityiskohtia. Ei maailma siihen kaadu, jos me emme 12. päivä äänestä. Kyllähän tätä on käsitelty jo aika pitkään. Meidän pitäisi ennemmin käyttää aika siihen, että kaikki avoimet kysymykset saadaan rauhassa käsiteltyä. Kiitoksia. Okay, um... Hyvä. Ja sitten Alden varjoesittelijä Natali Grisbeck. Merci. Euh, Kiitoksia Claude, hyvät kollegat. Muutama sananen liittyen tähän mietintöön maailmassa, jossa rikolliset eivät lainkaan välitä mistään rajoista ja joista meidän tulisi pyrkiä toimimaan mahdollisimman nopeasti, yhtä nopeasti kuin rikolliset, ja ylittää kansalliset rajat. Uskoakseni tässä Eurojustin ähm, toimintavalmius valmius aivan oikein on kysymyksessä. Haluaisin Aleksosia kiittää hänen mietinnöstään ja myöskin tästä hyvin ähm, järjestelmällisestä hyvästä työstä ja halusta luoda kompromisseja eri kantojen välillä. Kuten äh, kollegamme Ivon, en ole varma, pääsemmekö me tulokseen 12. päivään mennessä. Tässä on jonkin verran vielä eri kantojen välillä neuvottelua. Ähm, meidän ryhmässämmekin haluaisin Alden nimissä kuitenkin korostaa neljää tärkeää asiaa lyhyesti. Neljää linjaa, jotka vastaavat äh, melko lailla niitä tarkistuksia, joita olemme esittäneet. Ensinnäkin haluaisin korostaa, tai itse asiassa ennemminkin kiittää, pyrkimystä selventää asioita. Tässä näemme, että todellakin juristin käsin kädenjälki näkyy Alex Vossin työssä. Tämä on erittäin välttämätöntä, jotta selkeästi voisimme määritellä toimi vallan rajat ja jokaisen tehtävät selkeästi niin, että voisimme oikeusvarmuuden taata mahdollisimman hyvin. Ja tässä asiassa minun ryhmäni on aiheeseen liittyen esittänyt monia tarkistuksia. Me haluamme korostaa sitä, että meidän täytyy selvästi erotella Eurojustin ja Eppon roolit. Kuten kollegat muistuttivat jo, meidän täytyy erotella näiden kahden viraston toimiala, erityisesti kun tämä koskettaa niitäkin valtioita, jotka osallistuvat Eurojust-toimiin, mutta eivät Eppon toimiin, vaikka toimovat, että Eppoon liittyvät myöhemmin tai kun nämä kysymykset ovat sellaisia, että ne koskevat Euroopan unionin taloudellisia intressejä. E, uskoakseni tämä ei ole mikään yllätys kollegoille. Minun ryhmäni haluaisi saada tästä virastosta mahdollisimman eurooppalaisen, en tiedä kuinka nyt sanoisin, tämän mahdollisimman yhteisö luontoisen. Olen hyvin paljon huomiota kiinnittänyt tähän ja haluaisin kiittää myöskin esittelijän aloitteellisuutta tässä. Tämä mahdollisuushan on perussopimuksissa mukana ja valitettavaa, että enemmistöä ei vielä tällaisen kannan taustalla ole. Meillä on jonkin aikaa vielä tehdä töitä. Me huomaamme täällä valiokunnassa, mutta muuallakin, että melko usein joudumme uudistamaan kolmen neljän vuoden jälkeen sellaisia säädöksiä, jotka vaativat kolme neljä vuotta laatimiseen ja hyvin nopeasti ne vanhentuvatkin, eivätkä ole enää sopivia ja käsitämme, että tarvitsemme vielä lisää eurooppalaisia välineitä, jotta tämänkaltainen änkytys päättyisi. Toivoisin, että olisimme mahdollisimman yhteisömielisiä. Kolmaksenekseen puhuimme tästä juuri äsken, olemme puhuneet asiasta ryhmässäkin, tämä Eurojustin kuuluisa henkilötietojen käsittely ja 2001 2024 asetus. Meillä on yhteinen kaikkia toimielivä koskeva henkilötietojen suoja. Olisi hyvä, että sitä sovellettaisiin tässäkin sen sijaan, että meillä olisi ikään kuin tilkkytakki jokaisessa virastossa omat säännöt ja jonkinlainen melkoisen rumakirjava kuva, joka pahimmissa tapauksissa ei olisi edes tehokas. Ja neljännekseen meidän ryhmämme kiinnittää hyvin paljon huomiota komission pyrkimykseen ja, ja myöskin edustaja Vossin pyrkimykseen vahvistaa ähm, virastoa ja sen toimintaa Euroopassa. Me olemme tämänkaltaisia tarkistuksia esittäneet ja me tuemme Eurojustin rakenteen uudistamista niin, että me operatiivisen osion er-, eristämme tästä ja toisaalta erotamme myös siitä sitten ennemminkin hallinnolliset seikat. Nämä olivat ryhmäni neljä päähuomiota ja haluaisin kiittää puheenjohtajaa, kuten myöskin Axel Fossin jatkuvaa huomiota, jota hän on tähän asiaan osoittanut. Kiitoksia. Eva Jolie, and then I'll return. Ja sitten Eva Jolie ja sen jälkeen esittelijä. Eva Jolie. Merci. Kiitoksia, Claude. Kiitän Axel Vossia erinomaisesta työstä asiassa. Olen samaa mieltä muiden varjoesittelyiden kanssa. Minunkin ryhmälleni on tärkeää, että tämä toimielin nopeasti aloittaa toimintansa, mutta tämä on ehkä tapahtunut hiukan liian nopeasti, koska tämä on tärkeä instituutio. Meillä on vielä asioita kesken, mitä tulee rakenteelliseen toimintaan Eurojustin ja Euroopan syyttäjäviraston välillä. Minun ryhmäni on sitä mieltä, että Euroopan syyttäjäviraston pitäisi olla täysin kaikki tiedot ja olla mukana Eurojustin toiminnassa, jos nämä asiat koskevat sitä. Ja tämä tapahtuu syyttäjäviraston äänioikeuden kautta Eurojustin kollegiossa silloin, kun on kyse keskusteluista, jotka koskevat juuri syyttäjävirastoa. Tämä yhteistyö kahden toimielimen välillä. Sen pitää olla todellista ja vilpitöntä, enkä usko, että voidaan luottaa tässä täysin pelkästään jäsenvaltioiden hyvän tahtoon, että viemät asian syyttäjävirastoon erityisesti sen toiminnan alkuvaiheessa. Ja se, että tehtäisiin syyttäjäviraston tiedottaminen Eurojustille välttämättömäksi on hyvin tärkeä. Sen pitää olla mukana tekstissä, eikä se pidä riippua mistään hyvästä tahdosta. Siis tämän tiedottamisen pitää olla pakollista. Sitten meille on myös äärimmäisen tärkeää tietosuojajärjestelmä ja se, että käytämme jo olemassa olevia järjestelmiä. Pitää olla yhdenmukaistettu järjestelmä, eikä pidä keksiä mitään erityistä tietosuojajärjestelmää eurojustia varten. Ilmeisesti täällä ollaan aika pitkälti samaa mieltä. Minähän tässä vain tuen, mitä Natali äsken sanoi. Toinen varjoistelija. Kiitoksia. Um, Laura, quickly, please, a brief... Kiitoksia Eva. Laura, ihan lyhyesti. Mr. President, Eh, ringrazio il relatore. Kiitoksia. Eh, kiitän eh, esittelijä erinomaisesta työstä. Meidän tarkistuksemme yritämme saada aikaan enemmän avoimuutta ja Euroopan parlamentin suurempaa osallistumista viraston hallintorakenteessa linjassa niiden määräysten kanssa, jotka on hyväksytty muiden eurooppalaisten täytäntöönpanovirastojen kanssa ja jotka vastaavat myös virastoja koskevia suuntaviivoja vuodelta 2012. Esimerkiksi johtaja pitää valita komission ehdokkaan komission ehdottamista ehdokkaista, joka perustuu sitten pätevyyteen, ja näiden ehdokkaiden täytyy esiintyä libevaliokunnan edessä tulla kuultavaksi Libevaliokunnan eteen. Halusimme EPON ja Eurojustin läheistä yhteistyötä, joka ottaa huomioon eh, EPON erityispiirteet ja sitten tietosuojasta, joka koskee virastoa. Halusimme, että se on linjassa yleisen eh, henkilötietoasetuksen kanssa ja että tämä määräykset vastaisivat 45-2001 asetusta. Ja kiitän esittelijää hänen osoittamastaan joustavuudesta. Hän oli valmis ottamaan mukaan viittauksen asetuksen 45-2001 ja toivottavasti neuvottelut tämän asetuksen uudistamisesta päättyvät pian. Paljon on tehty, jotta päästäisiin hyväksyttävään kompromissiin mutta kuitenkin vielä on joitakin asioita, jotka pitäisi ratkaista. Olemme valmiita seuraamaan esittelijän lähestymistapaa, että yritetään saada aikaan selvä ero operatiivisten henkilötietojen ja hallinnollisten henkilötietojen välillä. Kuitenkin liiallinen yksinkertaistaminen saattaa olla vaarallista, äh, saattaa syntyä epävarmuuksia viraston hallinnoinnissa. Siksi äh, mielestämme on tärkeää määritellä, mitkä ovat äh, ne toimet, joista virasto on vastuussa. Uskon kuitenkin, että pääsemme kompromissiin ja toivotan esittelijälle hyvää työtä. Kiitoksia, Laura. Nyt käännyn esittelijän puolen. Kiitän eh, jäseniä korkealuokkaisista puheenvuoroista. Eh, en tiedä kuinka monet valiokunnat onnistuvat tässä muutaman minuutin ennen äänestyksiä Strasbourgissa torstaina, joten eh, kiitän kaikkia tästä live näkyy onnistuvan tässä. Ja kyllä meidän täytyy järjestää tällaisia kokouksia, jotta pystymme pitämään kiinni aikataulusta, joten pyydän vielä kerran anteeksi, että joudumme kokoontumaan ennen äänestyksiä. Aksel, et varmaan syvällisesti ehdi vastaamaan kaikkiin näihin kysymyksiin, mutta ehkä eh, tämä näkemyksen siis siitä, että järjestetäänkö äänestys ensi viikolla vai ei, jos voisit vastata siihen, se olisi hyödyllistä. Ensinnäkin haluaisin eh, yhtyä puheenjohtajan kiitoksiin varjoesittelijöille ja kiitoksiin tästä keskustelusta. Olen samaa mieltä näistä yksittäisistä asioista, erityisesti tästä lykkäyksestä. Minä olen avoin. Minullakin on se vaikutelma, että meidän pitäisi ennemminkin saada aikaan laatua kuin nopeutta, mutta kuitenkin takaraivoissa pitäisi pitää mielessä se, että asian pitäisi edistyä. Ehkä me nyt katsomme tässä vielä, eh, mikä on aikataulun kannalta mahdollista, koska puheenjohtajavaltiohan halusi mennä pidemmälle ja Mm, sitten on katsottava paljon joustoa meillä on. Ilmoitan sitten e, puheenjohtajalle sen jälkeen, kun olen varjoesittelijöiden kesken asiasta keskustellut, e, että voidaanko tätä lykätä ja mitä mahdollisuuksia meillä on. Sitten pari kolme asiaa. Tietosuoja on tärkeää tässä on tietenkin aina tämä mahdollisuus sanoa, että hoidamme asian ihan erikseen, tai sitten noudatamme tätä kohta uudistettavaa 45-2001 asetusta, tai kyllähän meillä on myöskin poliisi- ja oikeuslaitoksen tietosuoja-asetus, jossa on myös, tietosuojadirektiivi, jossa on myös elementtejä, jotka voidaan ottaa huomioon. Minä halusin, että sopeutettaisiin Europol ja Eurojust, eli Europolin määräykset siirrettäisiin Eurojustiin. Se oli minun ajatukseni, mutta jos löydämme järkevän tavan, niin kyllä minä olen valmis toistakin tietä kulkemaan. Sitten tästä aloiteoikeudesta, Eurojustin aloiteoikeudesta. Sillä tavoin kyllä muuttaisimme Eurojustin luonnetta, koska tällä hetkellä Eurojust perustuu vapaaehtoisuuteen, eli jäsenvaltiot kääntyvät vapaaehtoisesti Eurojustin puoleen ja pyytävät sieltä sitten äh, rajat ylittävää lisätutkintaa. Jos sitten annamme Eurojustille oman oma aloiteoikeuden, niin sitten se ehkä psykologisesti jäsenvaltioiden kohdalla johtaa siihen, että äh, ne vähemmän äh, toimia siirtävät Euroopan tasolle, koska eh, he ajattelevat sitten, että euro just vie niiden toimivaltuudet. Minä kyllä tässä olisi vähän pidättyväinen. Eurojustin luonnehan on tämä ja eh, sehän toimii ja luvut paranevat jatkuvasti, niin jäsenvaltiot hyväksyvät tämän eh, vapaaehtoisesti eikä sitä ole niille ikään kuin määrätty. Mutta eh, kiitän myös eh, kommenteista, että kaikki nämä rakenteet olisi järjestettävä mahdollisimman hyvin, ei pelkästään Eurojustin sisällä, kollegio ja hallintoneuvosto, vaan myöskin suhteet jäsenvaltioihin, jotka osallistuvat EPOon, suhteet jäsenvaltioihin, jotka eivät osallistu EPOon, suhteet Europoliin ja niin poispäin. Jos nämä rakenteet saamme laadittua hyvin, niin sitten lopputulos on hieno. Thank you very much, Axel. On the timing, thank you, of course, for placing... Kiitoksia Axel aikataulusta. Äh, kiitos äh, viette vastuuta puheenjohtajalta. Se on tervetullutta tällainen trendi ilmeisesti on, mutta kyllä se sopii. Huomenna on henkilökunnan tekninen kokous ja ehkä voimme keskustella siellä, mitä mahdollisuuksia meillä on, koska meidän täytyy tällä viikolla äh, laatia ensi viikon esityslistat äh, aikaa vai vähän. Katsotaan huomenna, mitä mahdollisuuksia meillä on ja yritetään ähm, saada aikaan laadukas asiakirja. Äh, meillä oli niin erinomainen keskustelu Epposta eilenkin Joten annetaanpa itsellemme mahdollisuus. Katsotaan huomenna kokouksessa, mikä on mahdollista ja minä itse tulen mukaan tuohon päätöksentekoon. Kiitoksia Aksel. Kiitoksia paikallaolosta ja kurista tänä aamuna. Arvostamme sitä kovasti. Tämä oli, tähän päättyy kokous ja seuraava kokous on 11. lokakuuta. Kiitoksia oikein paljon.